Bardzo proszę Państwa o zajęcie miejsc na sali. Bardzo... Pyytäisin teitä istumaan salissa kaikki. Rozpoczynamy sesję. Aloitamme istunnon. Keskeytyneen istunnon pyytäisin teitä istuutumaan salissa. Aloitamme minuutin kuluttua. Pyytäisin teitä istumaan. Colleagues. Sesja zawieszona w dniu 11 lutego. 11. helmikuuta 2010 keskeytetty istunto jatkuu. Alkuun toivottaisiin tervetulleeksi neuvoston puheenjohtajan Herman van Rompuyn ensimmäistä kertaa täysistunto saliin. Tervetuloa ja onnittelut vielä kerran, herra puheenjohtaja. We need uh, something like 15 minutes for... Noin 15 minuuttia tarvitaan alkujärjestelyihin ja sen jälkeen aloitamme keskustelun. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi puheenjohtaja Baroson. Viimeisen viiden vuoden aikana on ollut aika yleistä, teille, että istutte täällä. Ei ensimmäistä kertaa teille ollenkaan. Proszę Państwa, kilka uwag na początek. Muutama Tiedotus alkuun. Valittain minun täytyy kertoa teille, että junaonnettomuudessa Brysselin lähellä menehtyi myös rouva Claudia Candiago, joka oli kollegamme tiedotuksen pääosastolta. Rouva Candiago työskenteli Euroopan parlamentissa joulukuusta 2008 lähtien. Välitän meidän kaikkien nimissä surin valittelun ja tuen ilmaisun hänen läheisilleen. Viime päivien aikana tragediana oli myös Portugalin Madeiralla olleet tulvat. Voimakkaammat kaatasoteet sitten vuoden 1993 aiheuttivat ainakin 38 ihmisen kuoleman. Näinä surullisina päivinä ajatuksemme ja rukouksemme kohdistuvat molempiin katastrofien uhreihin. Nyt minuutin hiljaisuus seisomaan nousten molempien tragedian uhreille. Dziękuję Państwu. Kiitoksia teille. Teraz chciałbym serdecznie powitać. Nyt haluaisin toivottaa sydämellisesti tervetulleeksi täysistuntosalissa paikalla olevat vieraat valko -Venäjältä. Rova Angelika Boris, joka on Valko-Venäjän puolalaisten liiton puheenjohtaja, sekä herra Aleksander Milinkievich, joka on Saharovin palkinnon saaja, meidän palkintomme saaja vuonna 2006 joka on myös demokraattisen opposition johtaja valko -Venäjällä. Białoruś niestety znów znalazła Valitettavasti valko ja jälleen esiintyy lehtiotsikoissa kansalaisjärjestöihin kohdistuvan vainon vuoksi. Euroopan parlamentti puolustaa ja tulee puolustamaan universaaleja arvoja, jotka ovat sydäntämme lähellä ja joihin uskomme. Tuomitsemme autoritaariset hallitukset, jotka käyttävät voimakeinoja ja vainoavat demokraattisia järjestöjä vain sen vuoksi, että niillä on erilaiset mielipiteet. 11. helmikuuta pöytäkirjat on jaettu. Onko niistä huomioita? Ei huomioita. Pöytäkirjat ovat vahvistettu, hyväksytty. Kirjallinen julkimaus on 54.2009 hevosten kuljetuksista teurastamoille Euroopan unionissa jonka ovat esittäneet edustajat Lin, Sjevska ja Karl Schlöter, on saanut tänään 24.2. enemmistön parlamenttien jäsenen allekirjoitukset ja sen vuoksi se lähetetään artiklan 123 kohta 4 työjärjestyksessä mukaan asianosaisille ja julkis, julkis-